ehtojen mukaisesti. Oikeudellisten asioiden valiokunta kokouksessaan 19. kesäkuuta on tarkistanut Thierry Cornien ja Patricia Lalondin valtakirjat ja on yksimielisesti ehdottanut niiden hyväksymistä alkaen 18. toukokuuta 2017. Onko tähän vastalauseita?